puolesta ehdotan, että aloitamme tämän iltaiset keskustelut kello 20, eli aikaistamme keskusteluja. Vastustaako joku tätä? Jos ei, tämä on näin hyväksytty. La seduta è sospesa. Istunto keskeytetään kello 20 asti. Kiitos. Well done. we, need, we need to check declaration, but I think